Puhemies. Herra puhemies. Minä en nyt ymmärtänyt äänestyksen tasolla. Äänestimmekö siitä sen puolesta, että tämä viedään puhemiehistöön vai vastaan? Siis vastaan. Torstaina ei siis ole istuntoa. Niinkö tämä menee? Ahaa, te haluatte siis kirjoittaa alle tämän ilman äänestystä. Eh, Joseph, Joseph, eh, przegłosowaliśmy tylko jedną rzecz, panie przewodniczący. Me äänestimme pelkästään yhdestä asiasta, eli äänestimme siitä, että torstaina ei järjestetä äänestystä tästä yhdestä ainoasta kohdasta. Muuten esityslista pysyy ennallaan. Eli äänestyksestä ei äänest, e, äänestyksessä koskettaa puutteet ihmisoikeuksien oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Eli siitä ei äänestetä, siitä keskustellaan. Mitään muuta kohtaa ei lykätä, mutta ainoastaan tämä äänestys poistetaan esityslistalta. Ainoastaan siitä äänestimme. Ja muuten torstain esityslista pysyy muuttumattomana. Myśmy, myśmy dyskutowali tylko jedno głosowanie. Czyli proszę Państwa, w czwartek są normalne obrady. Arvoisat naiset ja herrat, torstaina kaikki muut esityslistan kohdat jäävät ennalleen. Ainoastaan äänestykset poistetaan esityslistalta. Kävikö tämä nyt ilmi? One voting. One voting. Me keskustelimme vain tuosta yhdestä torstain äänestyksestä. Koreasta siis, ei mistään muusta, ei vaan anteeksi Kongosta siis oli kysymys. Kongon demokraattisesta tasavallasta siis puhuttiin äsken, ei mistään muusta. Powtarzam, sprawozdanie pani Ja nyt sitten Roa Deveirakin mietinnöstä, eli siviiliilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy. Ja nyt esittelijä saa aluksi puheenvuoron. No, Kristin de Veira, olkaa hyvä. Bardzo proszę. De Veira? Yes. Please, madam. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puhemies. Euroopan liikennepolitiikka ei ole ainoastaan taloudellinen tavoite. Siinä halutaan myös taata mahdollisimman hyvät standardit, jotka takaavat matkustajien turvallisuuden. Yes, please. Madam, everything is ready. Se on tavoite, johon olemme pyrkineet viime vuosina ja meidän täytyy vielä jatkaa ponnistelujamme, jotta voimme taata lentoturvallisuuden mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja siksi äh, tänään käsittelemme ja keskustelemme tästä asiasta, eli siviiliilmailun onnettomuuksista, vaaratilanteista, niiden tutkinnasta ja ehkäisystä. Olemme pyrkineet ensimmäisessä käsittelyssä pääsemään sopimukseen neuvoston kanssa. Haluamme taata ne edistysaskeleet, jotka, askeleet, jotka on jo saavutettu, ja tämä koskee erityisesti onnettomuustapauksia ja tiedottamista uhrien perheille. Meillä on jo teksti, joka on tästä asiasta voimassa, mutta mitkä ovat nyt tämän mietinnön kaavailemat toimenpiteet? Ensinnäkin tämä asetus Puhemies keskeyttää. Gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, olkaa ystävälliset ja antakaa meille mahdollisuus keskustella täällä, koska me emme kuule nyt toisiamme. Hyvät kollegat. Yes, madam. Olkaa hyvä rouva uudestaan. Madam, please continue. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joita tässä mietinnössä käsitellään? Ensinnäkin riippumaton turvallisuustutkinta on eri, se ensimmäinen seikka. Sillä halutaan antaa riittävät toimenpiteet, jotta voidaan tutkia tapahtuneita onnettomuuksia. Lisäksi halutaan myös selventää EA SAn roolia tapauksissa. Lisäksi No minusta nyt tuntuu siltä, että tämä minun puheeni ei kiinnosta ketään. Voin hyvin lopettaa. Um, it is uh, rather unusual. Aika epätavallista. Yes, please. Continue. Olkaa hyvä ja jatkakaa. Emme me voi muuttaa tätä tilannetta miksikään. Jatkakaa, olkaa hyvä. Toinen seikka on se, että voidaan selventää Euroopan lentoturvallisuusviraston roolia onnettomuustapauksissa ja sehän ei voi onnettomuustapauksessa tutkia itse itseään. Se ei voi olla samalla tuomari ja syytetty. Lisäksi tällainen hyväksyntäviranomainen on oltava erillinen ja tarvitaan asiantuntijuutta. Ja siksi Chicagon yleissopimus on taustalla, kun puhutaan eh, tällaisesta roolista, eli neuvonantajan roolista. Lisäksi halutaan luoda eh, lentoturvallisuusviranomaisten verkosto, joka pyrkii vahvistamaan jo nyt olemassa olevaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Sen kautta halutaan luoda eh, joustava rakenne, jolla ei olisi oikein oikeushenkilöllisyyttä, mutta pyritään kuitenkin yhteistyön, yhteistyön ja kasvavan yhteistyön kautta vahvistamaan turvallisuuden parantamista ja edistämistä. Lisäksi halutaan erityisesti kiinnittää huomiota tutkintaan. Kun ajatellaan näitä konkreettisia edistysaskeleita asetuksen kannalta. Ensinnäkin halutaan taata välitön tieto ja välitön pääsy, mahdollisuus saada todistusaineisto käyttöön. Lisäksi tällaiset tutkintatoimistot Eh, tai tietyt ristiriidat eri tutkintaviranomaisten välillä voidaan välttää. Tekstissä sanotaan, että onnettomuustapauksissa matkustajaluettelo luettelo pitää antaa viimeistään kahden tunnin jälkeen, onnettomuuden jälkeen tietoon ja tällä tavalla voidaan vähentää sitä epätietoisuuden tuskaa, joka saattaa eh, omaisten keskuudessa vallita. On kyse siitä, että myös siitä, että kun lentomatkustaja astuu lentokoneeseen, hänellä täytyisi olla oikeus ilmoittaa se henkilö, johon otetaan yhteyttä onnettomuus, mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Halutaan myös nimetä tällainen henkilö, joka pystyy antamaan tukea ja olemaan välittäjänä silloin, kun ollaan yhteyksissä omaisiin halutaan myös, että kaikki lentoyhtiöt, jotka käyvät Euroopassa, ovat tämän säännön alaisia, jotta näillä kaikilla lentoyhtiöillä olisi minimi takeet siitä, että ongelmatilanteissa pyritään toimimaan mahdollisimman hyvällä tavalla. Tekstin mukaan EASA ja muut viranomaiset pystyvät käyttämään tietokantaa, ECC Airs tietokantaa. Nämä ovat ne suuret linjat, jotka tässä mietinnössä on tuotu esille. Haluan kiittää myös loistavasta yhteistyöstä, joka meillä on ollut varjoesittelijöiden kanssa. Toivon, että tämä mietintö saa tukenne. As you... Paljon kiitoksia rouva. Kuten huomaatte, en halunnut häiritä teitä, koska tuossa teidän puheenne joutui alkamaan hyvin hankalissa olosuhteissa, joten en halunnut pysäyttää teitä neljän minuutin jälkeen. No nyt sitten vielä työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Herra puhemies, monet kiitokset. Minä en halunnut aikaisemmin keskeyttää esittelijää. Hän on täysin oikeassa. On uskomatonta, miten tämän keskustelun alku sujui. Kyseessä ei ole pelkästään lentoonnettomuudet, vaan myöskin eh, ihmisten kuolemat ja se, että miten ihmisiä pystytään suojelemaan. Ja minun mielestäni tämä on yhtä tärkeää kuin työjärjestyskeskustelu ja meidän pitäisi tulevaisuudessa ajatella sitä, että miten tällaiset, tällainen kaos voidaan estää silloin, kun kyseessä ovat tärkeät seikat. Kiitoksia. Tämä on kysymys ja vastaus, joka kuuluu kaikille kollegoille, koska meidän on tarpeen poistua välittömästi paikalta silloin, kun aikoo lähteä, jos aiotaan kuunnella täällä käytävää keskustelua. Sitten omat keskustelut käydään tuolla salin ulkopuolella. Olen täysin samaa mieltä kollegan kanssa. No sitten Euroopan komission puolesta rouva komissaari Cecilia Malmström, olkaa hyvä ja tervetuloa tänne parlamenttiin ja teillä on nyt puheenvuoro. President... Kiitoksia paljon puhemies, edustajat, hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää kovasti esittelijää rouva de Vehakia ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja heidän jatkuvasta sitoumuksesta ja tuesta komissiolle tässä lainsäädäntöehdotuksessa, joka on johtanut tähän hyvin tärkeään asetukseen eh, ilmailun turvallisuudesta Euroopassa. Tämä ei ollut, ole ollut helppo asia ollenkaan, kuten esittelijä totesi päinvastoin. Se sisältää asioita, joista on vaadittu hankalia ja arkaluontoisia neuvotteluja, jotta on saatu aikaan tasapainon riippumattoman tutkinta, tutkinta viranomaisten välillä ja sitten taas tutkinnan ja viranomaisten välillä. Ja täytyy yhtäältä suojata ää, myöskin ää, uhreja ja näiden tutkinnan kohteeksi joutuneita. Ja me haluamme päästä hyvään tasapainoon tässä tilanteessa niin, että saamme hyviä ja moderneja sääntöjä aikaiseksi, jotka auttavat meitä ammattimaisesti suorittamaan tutkintoja ja ehkäisemään onnettomuuksia tulevaisuudessa ja takaamaan Euroopan kansalaisille korkeatasoisen lentoturvallisuuden. Siksi on niin tärkeää, että sekä neuvosto että parlamentti ovat valmiita tekemään välttämättömiä kompromisseja. Ja niin tekivätkin, ja kiitän teitä kaikkia siitä. Haluaisin myös korostaa, että komission esittelijän arvion kanssa samaa mieltä. Teksti muotoilee hyvän tasapainon eri etujen välillä, jotka tässä on esitetty. Suurin voittaja tietenkin tänä päivänä on eurooppalainen matkustaja. Matkustajien turvallisuus ja lentoturvallisuus yleensäkin on ollut komission prioriteetti ja kaikkien meidän neuvottelupöydässä istuneiden prioriteetti. Ja sen takia teidän pitäisi olla ylpeitä tänään. Pyydän kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä tukemaan tätä kompromissitekstiä sellaisena kuin esitteli, esittelijä sen teille äsken esitti. Kiitoksia. Eh, pani eh, Monet kiitokset, rouva komission jäsen. Ja sitten Euroopan kansanpuolueen ryhmän puolesta Werner Kuhn, olkaa hyvä. Danke, Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari Malmström, Hyvät kollegat, meidän kollegamme Kristin de Verac on esitellyt meille erinomaisen mietinnön. Hyvin pitkien neuvottelujen jälkeen se on saatu aikaan, mutta myöskin aivan oikein johdanto osassa sanottiin, että kyseessä ovat ihmishenget ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä tutkimus varmistaa ennaltaehkäisyn ja jos ajatellaan, että direktiivi, joka nyt on voimassa, on vuodelta 1994, meillä on yhteiset lentomarkkinat, European Open Sky, ja lentoliikenne on yli kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja meidän tarkoituksemme on parantaa lentoturvallisuutta yhä eteenpäin. Ja on ehdottoman välttämätöntä, että kaikki tapahtumat ja lentoonnettomuudet tutkitaan tarkkaan aikaan. Myöskin niin kuin kollegamme De Veirak on sanonut, ja myöskin ottaen huomioon oikeusviranomaisten ja riippumattomien tutkintoviranomaisten työ. Sitä kautta Euroopan lentoturvallisuusvirasto tulee esittämään erittäin tärkeää roolia ja meidän täytyy myöskin sitä vahvistaa. Mutta jos ajatellaan niitä kansallisia toimivaltoja, mitä meillä juuri tällä alalla on, niin kuin meillä Saksassa on ilmailualan virasto ja muilla vastaavia, niin meidän täytyy vaatia, että heidän pitää esittää hyvin tarkkoja tutkimuksia, joista me voimme ottaa opiksi, mutta täytyy myöskin välttää se, ettei uusiin virastoihin virastoihin tuhlata turha, turhaan rahaa tässä kohdin. Meidän pitää säästää ja toimia paremmin yhdessä yhteistyössä. Monet kiitokset rouva, eh, anteeksi, herra Brian Simpson sosiaalisten demokraattien puolesta. Kiitoksia herra puhemies. Haluan kiittää esittelijää siitä kovasta työstä, jonka hän on tehnyt tässä tärkeässä mietinnössä. Haluan keskittyä kahteen seikkaan, jotka on sisällytetty tämän päivän mietintöön. Ensinnäkin, miten voimme parantaa eh, onnettomuuksien tutkintaa ja toinen sitten uhrien ja omaisten oikeuksia niitä haluaisin käsitellä myös näissä onnettomuustilanteissa. Näitä määräyksiä on jo vahvistettu ja sinne komissio on tehnyt ehdotuksia. Me olemme selventäneet EASA, e EASAn roolia, kuten esittelijäkin jo sanoi. Olemme tutkintapuolella halunneet taata sen, että tutkintaviranomaiset ovat riippumattomia. Me emme voi sallia sitä, että säätelijä on myös samalla tutkija. Kun ajatellaan näitä määritelmiä, olisi todellakin tärkeää, että ICA on artiklan 13 pohjalta löydetään määritelmä asiantuntijalle ja ö, neuvonantajalle ja haluamme, että näitä analysoidaan Euroopan laajuisessa kontekstissa, kun ajatellaan tutkintaa koko Euroopan kannalta. On tärkeää, äärimmäisen tärkeää myös korostaa sitä, että pitää olla tällainen selkeä ja nopea raportointijärjestelmä, kun syntyy vaaratilanteita tai onnettomuuksia ja lisäksi tarvitaan oikeanlainen korvausjärjestelmä. Parlamentti käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen nostaakseen asian esille nimenomaan onnettomuuksien uhrien läheisten ja omaisten kannalta, koska tämä määräaika kahdesta tunnista on myös tärkeä. On myös muistettava tämä nykyinen direktiivi niin, että uutta tulevaa direktiiviä, että nämä kaksi direktiiviä voivat siis täydentää toisiaan. Haluan myös onnitella tässä yhteydessä vielä esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän työstään. Kiitoksia paljon huomautuksista ja että pysyitte puheajassa. No sitten herra Jilko Kacin. Spoštovani gospod predsednik, komisarka Cecilia Malmström. Arvoisa puhemies, rouva komissaari, rouva Malmström, hyvät kollegat, olen hyvin ylpeä tästä asiakirjasta, joka on tulosta onnistuneista kolmikantaneuvotteluista neuvoston ja komission kanssa. Haluaisin onnitella esittelijää hänen saavutuksestaan ja rohkeudestaan. Tällä tavoin on luotu kehys ja puitteisto, joka luo lukuisia etuja ilmailumatkustajille ja suurelle yleisölle, ja sitä voidaan käyttää myöskin mallina. TRAN-valiokunta laati hyvän asiakirjan viime keväällä ja se oli pohjana neuvotteluille komission ja neuvoston kanssa. Haluaisin kiittää myöskin il, äh, äh, lento, lennonvalvojien järjestöä, jotka tällä tavalla olivat mukana, mukana prosessissa ja ennakoiden estivät säännös pohjan muuttamisen tässä tilanteessa. Me tuemme ilman muuta, että tutkijoilla olisi täysin vapaus ja riippumattomuus. Heitä ei pitäisi tuomita ja arvioida liian aikaisin. Oikeudenkäyttöviranomaisten ja sääntelyviranomaisten roolit tulee määritellä hyvin tärkeästi. Parlamentti katsoo, että tekninen tutkinta pitäisi suojata kaikenlaista väliintuloa vastaan oikeudenkäyttöviranomaisten taholta ja oikeus tutkinnalta. Meidän täytyy pyrkiä ehkäisemään kaikki onnettomuudet, ei pelkästään sellaiset, jotka päättyvät raagisesti, vaan kaikki sellainen, mikä on ilmailun turvallisuuden vastaista, täytyy ottaa huomioon. Tällainen tapahtumaraportointidirektiivi täytyy laatia uudelleen mahdollisimman pikaisesti, ja EASA on omaksunut hyvin tärkeän roolin. EASA ei ole tutkintaviranomainen, vaan sillä on neuvoa antava rooli, rooli ja se voi auttaa monia tutkijoita. Esittelijä otti huomioon kaikki tärkeimmät elementit, jotka me tässä asiassa ehdotimme. Lichtenberger Green, äh, vihreille. Dank. Monet kiitokset. Äh, Tätä mietintöä ei voida merkitykseltään koskaan yliarvioida, koska Euroopan tasolla siinä yhdistetään informaatiota, joka on ensin ollut yksittäin olemassa, mutta ei saatu kokonaiskuvaa koska ei tiedetty, että tätä informaatiota olisi verkotettu riittävästi. Eli jos ajatellaan lentoliikenteen suunnatonta kilpailupainetta, niin on ehdottoman välttämätöntä, että ihmiset, joilla on informaatiota teknisistä virheistä että, ja he antavat sitä eteenpäin, niin heitä pitää myöskin suojella kilpailevilta lentoyhtiöiltä tai omelta lentoyhtiöltä. Eli jos ajatellaan tätä informaatiota, mitä tarvitsemme välttämättä, niin sekin, sitäkin täytyy suojella ja pitää olla selkeä sääntö siitä, että miten juridiset tutkimukset, jotka ovat välttämättömiä näissä tilanteissa ja mm, miten se tieto, mitä ennaltaehkäisevässä työssä mukavien, mukana olevien välillä voidaan koordinoida. Minä kiitän esittelijää. Kovasti me olemme tehneet hyvää hyvää yhteistyötä. Meillä on hyvin tärkeä askel otettu eteenpäin tässä. Kiitoksia. Eh, eh, Kollega Peter van Dalen ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. Ik begin even met een eh, punt van orde. Onze schaduwrapporteur mevrouw Foster heeft mij zojuist laten weten dat ze hier niet kan zijn. Kiitoksia haluaisin sanoa tästä mm, mietinnöstä hiukan enemmän. Meidän varjoesittelijämme ei pysty olemaan nyt läsnä. Hän tulee vasta myöhemmin illalla, niin siksi käytän puheenvuoron. Herra puhemies, kiitän esittelijää tästä erinomaisesta työstä, mitä hän on tehnyt ja myöskin tästä asetusehdotuksen käsittelystä. Tämä tulee Euroopan lentoliikenteen hyväksi ja varsinkin lentoliikenteen turvallisuuden hyväksi. Herra puhemies, jos me haluamme onnettomuuksista oppia, niin tutkimuksen pitää olla riippumatonta. Lentoyhtiöt eivät eikä saa siihen sekaantua, eivät myöskään kuluttajaviranomaiset, eivätkä oikeusviranomaisetkaan. Jos valtion viranomaiset eivät voi tehdä riippumatonta tutkintaa, niin se ei ole hyvä. Eli tilanne olisi sellainen, että teurastajalla olisi vaikutusta hänen itse myymäänsä lihaan ja sen laatuun. Ja silloin, jos meillä olisi riippumaton tutkintaviranomainen, eh, joka objektiivisista syistä esittäisi oikeusviranomaisille pyynnön ryhtyä toimimaan, jos kyseessä on virhe tai rikos. Tällainen vastaava eh, toiminto on Alankomaissa ja meillä on erittäin hyvää tutkimusta. Meillä on eh, tutkimusviranomainen, joka myöskin kertoo valtion viranomaisille eh, tekemistään tutkimuksista ja saa oppia ja ottaa oppia tutkimuksistaan. Ja meillä on siis täysin riippumaton tutkimus. Tämä kokonaispaketti on edistysaskel varsinkin mitä tulee informaatioon sellaisista matkustajista, jotka ovat onnettomuuden uhriksi joutuneet. Tässä kohdin me pääsemme eteenpäin. Me emme äänestä tyhjää, vaan me kannatamme tätä mietintöä. Paljon kiitoksia, Jarova, Jacques, ja Ninne. Anteeksi, herra Jacques. Ja Ninne. Kiitoksia, herra puhemies. Lentoliikenne on yksi turvallisimmista kulkutavoista ja myös CO-päästöissä on tehty valtavasti edistystä, eli kaikkien näiden asioiden kannalta meidän pitäisi pitää kiinni näistä saavutuksista, mutta myös pyrkiä parantamaan turvallisuutta ja välttämään niitä vääriä kuvia, joita alalta on olemassa. Kun ajatellaan niitä vääriä käsityksiä, joita tässä vallitsee, erilaisia väärännyksiin liittyviä kysymyksiä, niin... Lightly too, too fast and our interpreters Valitettavasti tul- tulkeilla ei ole ehkä mahdollisuus seurata noin nopea puhetta. Pyydän tulkeita anteeksi. Puhemies, niin me emme voi tyytyä ainoastaan siihen, että me julkaisemme tällaisia mustia listoja ja annamme tietoja tapahtuneista lentoonnettomuuksista. Totta kai nämä onnettomuudet johtuvat inhimillisistä virheistä, mutta usein näiden virheiden takana on myös se, että lentoyhtiöt ovat laiminlyöneet monia toimia, esimerkiksi koulutukseen ja työaikoihin liittyviä sääntöjä. Kollegat, muistakaa, että jos puhutte liian nopeasti, on mahdotonta saada selkeää tulkkausta kaikilla kielillä joten on välttämätöntä puhua hieman hitaammin ja eliminoida ehkä pari lausetta siitä kirjoitetusta puheestanne. Minä olen kokenut samaan viiden vuoden aikana. No niin, nyt sitten siirrymme muihin puhujiin. Herra Luis Le Grandes Pascual, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, rouva komissaari. Haluan onnitella rouva de Veirakia hänen työstään ja hänen mietinnöstään. Se on saanut jo hyvän vastaanoton ensimmäisessä käsittelyssä, mutta silloin kun tällaisia neuvotteluja käydään, on kuitenkin aina tiettyjä epäkohtia, joita ei ole voitu ratkaista kun ajatellaan näitä onnettomuustapauksia ja uhrien tunnistamista. Siellä on vielä paljon työtä jäljellä. Toinen ongelmakohta on se, että syitä tai onnettomuuksien aiheuttajia ei ole vielä voitu riittävästi identifioida. Tässä meillä myös riittää vielä työtä jäljellä. Kun ajatellaan, että Espanjan valtuuskunta pitää kuitenkin kannastaan kiinni. Se haluaa puoltaa tätä kysymystä ja tämä johtuu siitä, että Gibraltarin lentokentällä oli onnettomuus. Lisäksi on muitakin lentokentillä tapahtuneita onnettomuuksia. Ja näiden seikkojen johdosta me äänestämme tyhjää, mutta on kuitenkin, ö, olen kuitenkin sitä mieltä, että mietintö ja Rova de Veirakin työ on hyvää. Ää. Paljon kiitoksia sitten edustaja Jemke. Podziękować. Myślę, że na... Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että onneksi Euroopassa tilanne on sellainen, että meillä on aina parempi ja parempi turvallisuustaso lentoliikenteessä. Tapahtuu onnettomuuksia, tällaisia tilanteita on, mutta kokonaisuutena katsoen voimme sanoa, että turvallisuuden taso on meillä erittäin korkea. Joskaan tämä ei ole sellainen seikka, mikä on aina ollut näin Yhä edelleen tapahtuu onnettomuuksia ja poikkeamia lentoliikenteessä. Näiden onnettomuuksien kohdalla pitää tehdä hyvin tarkka ja huolellinen ja ammattimainen tutkimus. Näin tulemme toimimaan. Ja tällaisten tutkimusten pohjalta ja niiden tulosten pohjalta pitää antaa suosituksia, jotka tulevat olemaan ennaltaehkäiseviä järjestelmältään. Nykyinen tutkimusjärjestelmä ei ole optimaalinen, siinä ei käytetä mahdollisuuksia vielä optimaalisesti hyväksi. Siksi minä kannatan sitä, että kaiken sen työn jälkeen, mitä parlamentissa on tehty, niin tässä asetuksessa on mahdollisuus parantaa tilannetta huomattavasti sillä tämä mietintö on erittäin hyvin laadittu. Rouva de Veirak ja hänen tiiminsä on sen laatinut, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa yhdestä tärkeästä kohdasta. Tähän on tehty tusinoittain muutosehdotuksia tähän mietintöön. Ja mietintöhän on kompromissin tulos. Ja nyt uskon, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että tästä tulee sellainen kompromissi, ähm, joka joka kattaa kaikki toimielimet ja kaikki, mikä tähän ei sovi, se pitäisi poistaa siitä. Kiitoksia Rouva Gesine Maisner, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, herra puhemies, arvoisa komissaari. Haluaisin ensinnä käsitellä yhtä kohtaa, jota mutta meidän varjoesittelijämme ja Katin ei, Kasin ei pystynyt mainitsemaan enää aikasyistä. Se on hyvin tärkeää. Kyseessä ei ole pelkästään onnettomuuksen syiden tutkinta, vaan myöskin uhrien omaisten suojelu. Ja minun ryhmäni on sen kannattaa sitä, että joka tapauksessa onnettomuuden uhrien omaisten puolesta pitäisi tehdä työtä ja pitäisi kumppanuksia solmia. Kokonaisuutena katsoen huomaamme, että tässä on uraa uurtava mietintö, joka on laadittu. Ja kukaan ei pysty riittävästi edes mietinnön esittelijää tästä onnittelemaan riittävästi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut hyvin paljon lentoliikenteen alalla ja meidän täytyy pystyä riippumattomasti tutkimaan lentoturvallisuutta. USAssa on jo pitkään ollut vastaavanlainen tutkimus tutkimuslaitos. Ja sitten jos ajatellaan tätä suojaa, niin ähm, sen olemme nyt saavuttaneet ja minä kiitän aivan erinomaisesta työstä Rova de Verakea. Kiitoksia. Ja kollega Marinescu, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Lentoliikenteen kasvu on johtanut siihen, että lainsäädännöllisiä puitteita pitää myös muuttaa onnettomuuksien osalta. Rua de Veirac on tehnyt loistavaa työtä. Hän on ottanut hyvin huomioon nämä eri asiat, jotka liittyvät eri viranomaisten toimintaan onnettomuustutkinnassa. Jäsenmaiden välillä on kuitenkin eroja. Tutkintamekanismit ovat erilaisia ja on erilaisia turvallisuustasoja. EASan rooli on tärkeä ja lisäksi lainsäädännölliset puitteet pyrkivät myös luomaan tasapainoa eri viranomaisten välillä, tutkintaviranomaisten ja säätelyviranomaisten välillä. Se, että halutaan kiinnittää huomiota uhrien tilanteeseen on hyvä asia. Uhrien omaiset tarvitsevat tukea Täytyy käyttää verkostoja, informaatioverkkoja, joita on olemassa, tietoja, jotka ovat analysoitavissa ja niiden kautta voidaan parantaa lentoliikenneturvallisuutta kansalaisten hyväksi. Uh, our colleague Jim. Kollega Higgins, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. On aivan selvää, että vuonna 1994 laadittu direktiivi on täysin jälkeen jäänyt ajastaan. Olen todennut monesti että kun ilmailu on suorastaan räjähtänyt laajuudessaan, me tarvitsemme lisää turvasäännöksiä, tarvitsemme lisää yhteistyötä ja lisää turvasäännöksiä. Ja haluaisin todeta, että tässä mietinnössä todellakin määritellään selkeästi toimivaltaiset viranomaiset tuin jo Simpsonin ehdotusta ja myöskin esittelijän ehdotusta siitä, että EASA e ei pitäisi missään tilanteessa olla tutkintaviranomainen. Sen tarkoituksena on vain sertifioida tyyppihyväksyä ilma-alukset. Mitä tulee tähän virastoon, anteeksi verkostoon, niin turvallisuusnäkökannalta toivotan tervetulleeksi esimerkiksi nämä turvallisuuskurssit. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä, koska meillä on erilaisia standardeja jäsenvaltioissa ja niitä täytyy saada yhdenmukaistettua. Ja se trauma, mikä äh, uhrien omaisille koituu siitä, että matkustajalistoja ei ole, on valtava. Se, että annetaan jonkin yhteyshenkilön nimi siinä vaiheessa, kun varataan lento, tarkoittaisi sitä, että nyt mahdollisesti voitaisiin sitten onnettomuustilanteessa välittömästi löytää kyseinen yhteyshenkilö, jolle tieto asiasta toimitetaan. Tämä on hyvin tärkeää myös, koska trau- trauma tällaisessa tilanteessa, odotustilanteessa on aivan hirveätä. Jos DNAta tarvitaan, niin jos, tai tästä DNA kysymykset sanoisin, että jos meillä on nimi, se riittää, ja niin nämä voidaan sitten selvittää myöhemmin. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijää. He ovat tehneet erinomaista työtä. Teraz pan Artur Zasada. Ma pan do, do dispozycji minutę 30. Bardzo proszę. Herra Zasada, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, tänään keskustelemme asiakirjasta, joka on erittäin tärkeä – Yli 800 miljoonaa lentomatkustajaa lentävät vuosittain lento, lennoilla, jotka ovat Euroopan unionin ilmatilassa. Meillä on yli kymmenen vuoden ajalta, eli 16 vuoden ajalta voimassa direktiivi, ja silloin oli paljon vähemmän lentoliikennettä, ja tässä puhutaan matkustajien turvallisuudesta, mutta jos ajatellaan lentäjiä ja miehistöä, niin se ei takaa heidän turvallisuuttaan, eli heidän pitää myöskin pystyä luottamaan turvallisuuteen vasta silloin, kun he voivat turvallisesti olla lennolla mukana, voimme puhua turvallisuudesta. Turvallisuutta ei voida taata, jos tutkimuslaitokset ja instituutiot, jotka tutkivat onnettomuuksia, jos niitä painostetaan. Ne on sitten kyseessä oikeusviranomaisten harjoittama painostus tai myöskin tiedotusvälineiden harjoittama painostus, jotka varmasti vaativat näiltä eri viranomaisilta informaatiota. Meidän täytyy taata se, että meidän kansalaisemme Euroopan unionin kansalaiset voivat tuntea olevansa turvassa lennoilla. Ja tärkeää on se, että se ei tapahdu uhrien kustannuksella ja siinä mielessä minusta meillä on erittäin suuri vastuu ähm, äänestyksessä. Ja nyt sitten meillä on viisi puheenvuoropyyntöä ennalta ilmoittamattomissa puheenvuoroissa. Herra Artur, olkaa hyvä, yksi minuutti teillä puheenvuoro. Kiitoksia, rouva puhemies. Nyt on kaksi vuotta ja yksi kuukautta siitä, kun Madridin Barajasin lentokentällä oli valtava onnettomuus, jossa kuoli yli sata ihmistä. Haluan vieläkin osoittaa mm, sanani noiden uhrien perheille. On selvää, että uhrien perheiden tilanne on asia, johon meidän täytyy keskittyä. Tuossakin onnettomuudessa tilanne on se, että vieläkään ei ole saatu selvyyttä siitä, mitä tarkkaan ottaen tapahtui. On selvä, että lentoturvallisuutta on välttämätön parantaa, jotta voimme välttää ja ehkäistä vastaavanlaisten onnettomuusten, onnettomuuksien tapahtuminen. Tarvitaan teknistä tutkimusta, joka joka saisi aikaan sen, ettei tarvitsisi uudelleen palata tuon tyyppisiin tilanteisiin. Olen samaa mieltä kollegani Luis de Grandes Pascualsin kanssa ja täytyy ottaa huomioon eri intressit, mutta uhrit ensimmäiseksi. Herra Leichtfried, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä uskon, että pahinta mitä on olemassa on se, että jos on sellaisen matkustajan omainen, ähm, jonka lentokone on lähtenyt lentoon ja sitten kuulee, että on tapahtunut onnettomuus eikä tiedetä, mitä on tapahtunut. Olen sitä mieltä, että tämä mietintö ja mietinnön esittelijä, ähm, esittelijä Veirakia haluan onnitella tästä. Minusta tässä on, tästä on apua mahdollisuudet ähm, ilmoittaa asiasta omaisille ja sitten velvollisuus kahden tunnin äh, sisällä ähm, ilmaista tai julkaista matkustajaluettelo on minun mielestäni erittäin tärkeää ja sillä tavalla luodaan turvallisuutta ja he, jotka eivät tiedä mitä on tapahtunut, niin pystymme sitä kautta heitä auttamaan. Toisaalta on kyseessä myöskin tasapaino Ähm, sisäisen äh, tutkimusjärjestelmän ja ulkoisen tutkimusjärjestelmän välillä. Sitä tasapainoa on vaikea löytää. Siihen on vaikea löytää hyviä muotoja. Halutaan suojella äh, omaisia ja toisaalta halutaan myöskin selkeyttä ja selvyyttä saada ähm, julkisuuteen. Siitä, siinä mielessä minusta tämä mietintö on erittäin hyvä ja haluan, haluan vielä onnitella esittelijää. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä siitä, että tämän ehdotuksen tärkein tavoite on se, että voidaan ehkäistä tulevat onnettomuudet ja vaaratilanteet ja että vastuussa olevat tahot voidaan todellakin saada teoistaan vastuukseen. Halutaan eri toimenpiteiden kautta suojella ja tukea uhrien läheisiä. Tutkimus, onnettomuustutkinta on myös tärkeää, mutta on hyvä muistaa mielessä tärkeä periaate, eli oikeudenmukaisen periaate. Ja täytyy ottaa huomioon myös niiden henkilöiden tahto, jotka ovat tuossa tilanteessa mukana heitä täytyy suojata ja tällä, tämänhetkinen tilanne ei ole vielä riittävän hyvä. Kiitoksia seuraavaksi, herra Vertman, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ilmailu lisääntyy koko ajan ja kaikkialla ei ole varmuutta turvallisuutta. Sitä varten tarvitaan riippumatonta virastoa, joka selvittää asioita ja tekee korjauksia, jotta lentoturvallisuus voitaisiin kaikkialla taata. Ja minä haluan myöskin onnitella tämän mietinnön laatijaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Fernandes seuraavaksi. Muito obrigado, senhora Presidente O transporte aéreo assume um papel determinante. Kiitoksia paljon. Turvallisuudella on, tai lentoturvallisuudella on äärimmäisen tärkeä merkitys henkilöiden liikkuvuudessa ja myöskin koko maailman taloudessa, joka on yhä globalisoituneempi. Myös eurooppalainen säännöstö vaatii lento-onnettomuuksien tutkintaa, mutta säännöstö ei ole ajanmukainen koskapa on luotu myöskin uusia toimijoita, sellaisia kuin EASA. Täytyy har- harmonisoida tutkinta, toimet onnettomuustapauksessa kaikkien jäsenvaltioiden välillä, mutta kaikkein tärkeintä on onnettomuuksien ehkäiseminen. Täytyy todeta vahvasti, että voimakas edistyminen kulujen laskemisen osalta lisää lentoturvallisuusriskejä. Ja tätä, tätä ei saa kaataa tätä ö, taakkaa henkilöiden kannettavaksi, tätä turvallisuustaakkaa, eli matkustajien kannettavaksi. Emme pärjää ilman siviili-ilmailua, mutta meidän täytyy keskittyä onnettomuuksien ehkäisyyn. Kiitoksia seuraava puhuja. Kiitoksia. Haluan onnitella Rouva de Veirakia siitä, että hänen mietintönsä on saavuttanut kannatuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Siviiliimailun onnettomuudet ja vaaratilanteet tutkinta ja ehkäisy on tärkeä aihe. On otettava ja huomioon se, että ja nimenomaan korostettava sitä, että uhrien tilanne on se, joka täytyy asettaa etusijalle. Kahden tunnin määräaika onnettomuuden jälkeen on se aika, jonka kuluessa on toimitettava matkustajaluettelo. luettelo. Haluaisin mainita myös sen seikan, että pidämme hyvänä sitä ehdotusta, että operaattorit, jotka tekevät työtä EUn alueella, niiden täytyisi soveltaa Montrealin yleissopimusta myös tapauksessa, jossa eh, maa ei ole eh, hyväksynyt tätä, tätä yleissopimusta tai allekirjoittanut sitä, mutta onnettomuustilanteissa Euroopan unionilla pitää olla siviiliilmailun voimassa olevat sopimukset. Viimeinen puhuja katsiin yksi minuutti. Eh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Jos sallitte, niin lisäisin tähän vielä yhden seikan, jota en pystynyt mainitsemaan tuossa oman puheenvuoroni aikana aikaisemmin tieto sukulaisista. Sukulaisilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet, ei heitä pitäisi syrjiä, mutta tilanne tämän suhteen vaihtelee jäsenvaltioittain. Parlamentti haluaa suojella noita etuja ja etuoikeuksia, joita sukulaisilla, siis uhrien sukulaisilla, joissakin jäsenvaltioissa on ja joissakin taas ei ole. Me tuemme perheen tai suvun määritelmää sellaisena kuin se määritellään uhrin kotimaassa. Minusta tämä on hyvä saavutus ja kompromissi. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, on se, että me emme ole vielä tai emme ole synnyttäneet uusia instituutioita, vaan luotamme pa- paikallisten ja kansallisten viranomaisvirastojen yhteiseen verkostoon tai niiden yhteen liittymiin. Ja seuraavaksi komission puheenvuoro Rova Malmström. Kiitoksia puhemies. Tässä lähetetään voimakas viesti matkustajille ja heidän perheille, koska täällä on niin vahva yksimielisyys taustalla ja tämä korostaa tietysti esittelijän varjoesittelijöiden tekemää hyvää työtä. Odotan innolla sitä tärkeää työtä, joka meillä on edessämme, jotta saisimme pystytettyä turvallisuustutkinta viranomaisten verkoston Euroopassa. Tämä on tärkeä askel turvallisuustutkinnan kehittämiseksi ja korkean standardin eh, tutkintojen ja koulutusten pystyttämistä. On tärkeää, että uudet säännökset eh, heijastelevat sitä edistystä, jota on turvallisuusalalla saavutettu Euroopassa niin, että pystytään myöskin eh, käyttämään hyväksi EASan osaamista tällä alalla. Ja haluaisin korostaa, kuten monet puhujat, että e- sitä, että EASA osallistuu vain teknisenä neuvonantajana tällaisiin tutkintatoimiin, jakaen kokemuksensa ja kokemuksensa. Ne eivät siis suorita varsinaista tutkintatoimintaa. Komissiota pyydetään toimimaan nopeasti, jotta saataisiin uudet säännöt aikaiseksi, jotta voitaisiin modernisoida säännöstöä, jolla ehkäistään onnettomuuksia niin, että saamme parhaat mahdolliset työkalut tehokkaaseen työskentelyyn ja eurooppalaisten matkustajien henkien suojaamiseen. Kiitoksia paljon tästä hyvin rakentavasta keskustelusta. Monet kiitokset komissio ja sitten lopuksi vielä esittelijä, olkaa hyvä, De Verako. Kiitokset kaikista puheenvuoroista ja huomautuksista tähän tekstiin. Haluan kiittää myös voimakkaasti komissiota. Komissio on tehnyt hyvää työtä tämän mietinnön eteen ja, ja sitten täällä oli tarkistus, jossa on kyse vain muotoseikasta. Siellä oli unohdettu yksi kappale ja se, sitä koski tämä ainut tarkistus. Herra Dickings äh, mainitsi tämän, mutta ehkä alussa oli niin paljon melua, että herra äh, Ginch ei kuullut sitä. Eli Rova Malmström otti myös esille sen, joka liittyy näihin onnettomuustapauksiin ja tutkintoihin ja tähän EASan rooliin sekä tyyppihyväksyntäviranomaiseen. Ja on totta, että uhrien omaisten tilanne on asia, joka on tärkeä. Silloin kun käsittelimme tätä asiaa ensimmäisen kerran. Varjoesittelijät ovat varmasti tämä, tästä samaa mieltä. Me parlamentissa emme halunneet tinkiä yhdestäkään seikasta, joka liittyy tähän omaisten kysymykseen. Herra Kyn sanoi siitä, että ihmishenget ovat kysymys, josta eri poliittiset ryhmät varmaankin voivat olla samaa mieltä – ja voimmekin tämän työn kautta vahvistaa parlamentin roolia tällaisena moottorina ja moottorina, joka lähestyy kansalaisia ja kansalaisia, joita parlamentti voi toiminnallaan suojata. Monet kiitokset. Täten päätämme keskustelun tästä ja huomenna kello 12 siitä äänestetään. Arvoisat kollegat, seuraavana esityslistan kohtana